Good morning. Good morning, meine Damen und Herren. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Ahkerat ovat jo paikalla, joten sydämellisesti tervetuloa kokoukseemme. Kollega Dugatelinkin toivotan sydämellisesti tervetulleeksi, toivottavasti äänsin nimenä oikein. Niin, Esityslistalla olisi ensimmäisenä kohta 13. Euroopan uusi digitaalinen asialista. Ja ehdotankin, että komission edustaja alustaa meille tätä asiaa ja toivon, kuten aina, että mahdollisimman tiiviisti ja ytimekkäästi tämä asia hoidetaan. Eli katsotaan kelloa näin varmistetaan, että puolen päivän mennessä asiat on saatu kuntoon. No niin, kollega Ducatella, olkaapas hyvä. Okay, thank you, Mr. President. thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myöskin saamastani kutsusta. Tulen aamun yhteydessä kertomaan mitä vain pystyn kertomaan meidän edistyksestämme toistaiseksi kohti uutta eurooppalaista digitaalista asialista. Kuten te tiedätte, herra Barroso on tehnyt tästä aiheesta osan EU 2020 visiota, josta hän kertoi parlamentille 3. päivä syyskuuta, kun hän esitteli poliittiset suuntaviivansa – Uskon, että tässä yhteydessä kannattaa muistaa, mitä hän sanoi poliittisesta suuntaviivasta. Hän totesi, että seuraava komissio tulee kehittämään eurooppalaisen digitaalisen asialistan mukaan luettuna kohdennettua lainsäädäntöä, jolla pyritään puuttumaan pääasiallisiin esteisiin todellisen digitaalisen yhteismarkkinan syntymisen tieltä, investoinnit ja korkealaatuiseen internettiin, suurempi internettiin on yksi osa tätä meidän taloutemme ja yhteiskuntamme ovat yhä riippuvaisempia internetistä. Meidän täytyy parantaa verkkoturvallisuuttakin. Tämä on yksi osa tätä työtä. Tässä siis osa siitä, mitä hän sanoi puheessaan poliittisesta suuntaviivasta. 24. marraskuuta komissio hyväksyi alustavan konsultaatioasiakirjan, joka liittyy EU 2020-visioon. Silläkin mainitaan digitaalinen asialista useaan otteeseen tekstin eri osissa. Erityisestikin sillä viitataan yhteismarkkinoihin, online-yhteismarkkinoihin, suurnopeusverkkoihin, joita niin ikään ollaan rakentamassa. Näihinkin viitataan eri puolilla tekstiä. Internetpohjainen talous luo mahdollisuuksia innovaatioille ja paremmille ja tehokkaammille hallituksen palveluillekin ja myöskin mahdollistaa ilmaisun vapauden ja ihmisten mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Tätä asiakirjaa asiakirjan tiimoilta konsultoidaan, kuullaan eri osapuolia 15. päivän tammikuuta saakka. Tämänkin komissio hyvin nopeasti ryhtyy tuumasta toiminnan laatii asiakirjan, joka tulee esittelemään kevään huippukokoukselle todennäköisesti ensi vuoden maaliskuussa. Työ, jota olemme tehneet viime vuoden jälkeen tai alkuvuodesta lähtien, informaatioyhteiskuntaa ja mediaperspektiiviä tarkastelevan pääosaston johdolla on johtanut hyvin tuloksiin. Tulokset ovat oikein hyviä. Pidän erittäin hyvänä eurooppalaisen digitaalisen asialistan hyväksymistä, koska tämä laajentaa tietoyhteiskuntaa ja mediakysymyksiä koskevan pääosaston toiminta-alaa. Olemme tehneet jotakin kehitystyötäkin jo ja taustatutkimuksia ja olemme kuulleet eri asianosaisia siitä, minkä näköinen uusi strategia voisi olla digitaalista asialista varten. Eri näkemyksiä on kuultu. Nyt voin kertoa teille muutamista tärkeimmistä tuloksista julkisista kuulemisista konsultoineista 4. elokuuta viiva 9. lokakuuta. Kuultiin eri osapuolia. Vastauksia verkossa tai netissä olleeseen kyselykaavakkeeseen tuli 834 ja myöskin 150 kirjallista palautekaavaketta saimme tulevina viikkoina. Tulemme sitten laatimaan yhteenvedon näistä tuloksista. Voin antaa teille hieman esimakua siitä, mitä tuloksia kuulemisesta saatiin. Erityisesti haluaisin keskittyä laadullisiin tuloksiin näistä online-kyselykaavakkeista. Hyvä uutinen on No tällaisia tuloksia tulee aina kyse joka oikeastaan, että 92 prosenttia vastaajista uskoo, että tieto- ja, yhteis- tieto- ja strategia on erittäin tärkeä tulevaisuuden kasvun ja työpaikan luonnin kannalta. Tärkein prioriteetti vastaajien mielestä oli muun muassa se, että euromukaisesti mukaisesti suhtaudutaan internettiin ja avoimiin verkkoihin, että näitä kehitetään. Toinen prioriteetti, aivan johdonmukaisesti, tämä hieman yllätti meitä, oli se, että ihmiset painottivat tutkimusta innovaatiota tieto- ja viestintäteknologian puolella. Yhtenäismarkkinat, yhtenäiset online-markkinat, niitä peräänkuulutettiin vähemmän kuin näitä kahta aiempaa seikkaa. Luottaus seitsemän seikkaa ja neljännellä sijalla – selkeästi muita heikommassa asemassa olivat matala hiilitalouteen liittyvät tekijät esimerkiksi. Miten tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sitten tuli yksittäisiä vastauksia. Noin 65 prosenttia kaikista vastauksista. Ja yksilöt olivat erittäin avoimia sellaisten kysymysten suhteen kuin esimerkiksi tekijänoikeudet, käyttäjänoikeudet ja elämänlaatu, kun taas yhteisöt ja järjestöt painottivat enemmänkin seikkoja, jotka liittyvät tutkimukseen ja innovaatioon ja työpaikkojen luomiseen ja kasvuun. Kun tekee näitä vertailuja, niin voidaan havaita, kuinka uutta strategia pitäisi kehittää eri näkö osapuolten kannalta. Verkot jo tärkeä asia yksilön kannalta, kun taas järjestöt ja instituutioiset toimijat halusivat kohdennetumpia tavoitteita, joita voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä, joita voidaan käyttää poliittisten päätösten taustaksi, tulevaisuuteen liittyvien päätösten taustaksi. Avoimuus oli erittäin selkeästi tavoitteiden joukossa. 90 prosenttia vastaajista kannatti sitä, että halutaan avointa internetiä ja avoimia standardeja. Avoimuus oli erittäin tärkeässä asemassa. Tämä tulee ilmi kauttaaltaan. 90 prosenttia osoittaa, että pelkästään yksilöt eivät ole tällä kannalla, vaan myöskin hyvin suuri joukko järjestäjä institutionaalisia toimijoita katsoi, että avoimuus on tärkeä prioriteetti. Ja kun tarkastellaan investointeja, tulevaisuuden verkkoihin. Esitimme näiden suhteen kysymyksen, pitäisikö kyse olla julkisista investoinneista ja passiivisista infrastruktuureista tulevaisuuden investointien suhteen, vai miten he näkevät asian. 88 prosenttia kannoitti sitä, että pohditaan eri tapoja luoda synergiaa infrastruktuurien investointien välillä niin, että julkinen sektori on tässä alan roolissa. Entä sitten digitaalinen sisältö? Online-kyselykaavakkeen yhteydessä tämäkin kysymys esitettiin. Tässäkin havaittiin, että 79 prosenttia kannatti sitä, että olisi jonkinlainen oikeus sisällön tuottamiseen, että sisällön tuottamiseen ei puututtu kohtaisi ja että tämän oikeuden pitäisi jollakin tavalla olla tällainen yksilön oikeus, lakisääteinen oikeus, mikä tarkastellaan muita oikeuksia, yksityisyyden suoja, palveluiden neutraalius, puolettomuus ja universaali kate kaikkien pääsypalveluiden piiriin. 75 prosenttia vastaajista katsoi, että jonkinlainen juridinen pohja, oikeusperusta olla tälle. 61 prosenttia kannatti EU-tason harmonisoitua lähettämistapaa, 40 prosenttia puolestaan halusi jonkun muun oikeudellisen pohjan kansallisesta laista esimerkiksi tämän varmistamiseksi. Tutkimukseen liittyvät tekijät ovat niin ikään mielenkiintoisia, kannattaa mainita lyhyesti. Kun esitimme kysymyksiä siitä, mitkä olisivat tärkeitä alueita, joilla Eurooppa on vahvassa asemassa tutkimukseen tietokoneiden alalla, neljä tärkeintä aluetta liittyvät energiaan ja ympäristöön ja tähän liittyvän teknologian, terveysalan teknologian, koulutus- ja kulttuuriteknologian ja verkostoihin tässä järjestyksessä. Näissä katsottiin Euroopan olevan vahvassa asemassa. Ja kysymme, mitkä ovat strategisesti tärkeitä alueita. Havaitsimme, että energia ja ympäristö ja koulutus ja kulttuuri olivat strategisesti katsottuna tärkeitä. Mutta esimerkiksi sisältön tuotanto, ohjelmistot, Näiden suhteen katsottiin, Eurooppa ei ole vahvoilla ja katsotaan, että pitäisi kehittää. Tämä ei ollut yllättävää, kun tarkastelen alueita, joilla Eurooppa on uhattuna juuri verkostot, teleliikennepalveluita ja software-puoli ovat näitä aloja, joilla Euroopan uhattuna mukaan luottuna mikro- ja nanoteknologia. Yleisesti ottaen oli sellainen näppi tuntuma kysykaavakkeiden lukemisen jälkeen, että Euroopan pitäisi tehdä enemmän integroidakseen poliittisia välineitä, tukeakseen innovaatioita ja tutkimusta. Ja tarvittaisiin uusia toimia tutkimuksen lisäksikin, jotta innovaatio, innovaatiot toteutuisivat. Tämä antahimon osvittaa sitä, että tutkimuksen puiteohjelmassakin pitäisi rakenne- ja sosiaalirahaston kanssa yhteistyössä luoda tällaista integroitua pohjaa innovaatioita tukemaan. 42 prosenttia prosenttia, pieni vähemmistö, mutta kuitenkin suhteen suuri vähemmistö, katsoi, että lakia ja myöskin muitakin lainsäädännöllisiä instrumentteja pitäisi käyttää hyväksi innovaatioiden tukemiseksi ja kasvun pönkittämiseksi Euroopassa. Euroopan unionin tasolla tutkimustuosten pohjalta. Johtopäätöksenomaisesti voin mainita kuulemisen tärkeimmät tulokset, että mitä tulee online julkisiin palveluihin. Kahdessa aikaisemmassa e-Europe-ohjelmassa ja e E2010, niin se painotettiin esimerkiksi terveyspalveluita. Tätä tuotaan edelleenkin, mutta 73 prosenttia vastaajista katsoi, että yksi suuria alueita, joihin täytyy nyt puuttua, jonka suhteen täytyy tehdä työtä, liittyy avoimuuteen näissä palveluissa – Sama määrä oli huolissaan tarpeesta valvasta tietoa, joka liittyy julkisiin palveluihin. Tämä on suuri huoli. Pelätään, että tietoja käytetään, henkilötietoja käytetään väärin hyväksi. Tai niitä käytetään liikaa. Mennään liian pitkälle tietojen käytössä, joko julkiset viranomaiset tai hallitus käyttää niitä väärin hyväksi. Tätä ihmiset pelkäävät. Viimeinen seikka vielä. Siirtyminen kohti matala hiilitaloutta. Tämä oli suhteellisen matalassa asemassa prioriteettien joukossa neljäntenä jatkuvasti. Havaitsimme kuitenkin, että hyvin moni vastasi tähänkin osaan kyselykaavaketta, reagoi tähän kysymykseen. Avainhuoli tämän otsakkeen alla – oli yksilöiden huoli. He pelkäävät, että vaihtoehtoja puuttuu, vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset muuttavat käyttäytymistään. Ja sekä järjestöt että yksilöt ovat huolissaan vaihtoehtojen tuomisesta ihmisten tietoisuuteen. Ihmiset eivät tiedä, miten he voisivat muuttaa elämäntapojaan. Nämä olivat niitä aloja, joiden suhteen vastaajat katsoivat, että pakollisen raportoinnin pitäisi olla taustalla ja myöskin äh, oikeudellisia toimia tarvittaisiin tukemiin toimien toteutukseksi. Tässä olivat avaintulokset alustavasti näistä kuulemisista. Meidän on hieman vaikea nyt ennakoida, mitä tuleman pitää ennen kuin komissio on ottanut tämän asian varsinaisesti käsittelynsä, mutta me pyrimme viemään tätä eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Joitakin näistä tuloksista tullaan ottavan huomioon muussakin työssä mukaan luettuna 24.10. annetun kuulemisasiakirjan pohjalta ja myöskin tammikuussa seuraa jatkoa tälle työlle. Jonkinlainen työasiakirja tullaan julkaisemaan samoihin aikoihin kuin EU 2025 paperi. Ja ensi vuoden aikana tietystikin tullaan hyväksymään eurooppalainen digitaalista asialista koskeva komission strategia. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank für diese... Sydämelliset kiitokset näistä tiedoista. Esittelijä Del Castillo saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle siitä, että se on selventämässä täällä eh, digitaalisen asialistan asiaa. Eh, me tietenkin olemme sellaisessa tilanteessa nyt tässä vaiheessa, eh, että keskustelemme vasta asiasta komission kanssa ja täällä valiokunnassa. Tietenkin äh, meidän täytyy vielä odottaa, mutta äh, puheenjohtaja Barroso on ottanut aivan selvästi esiin, että tämä digitaalinen strategia on mahdollisesti avainstrategiana kaikissa hänen ehdotuksissansa äh, tällä uudella lainsäädäntökaudella. Nyt sitten halusin sanoa seuraavaa tässä vaiheessa on tilanne se, että äh, mennään kaikilla tahoilla samaan suuntaan. Halutaan määritellä Euroopalle digitaalinen asialista. Äh, yksityiset tahot ovat näin tehneet ja äh, Ruotsi on puheenjohtajavaltiona tehnyt jo näin ja Espanja myös tulevana puheenjohtajavaltiona samoin parlamentti on myös aikoinaan tehnyt päätöksen, että tehdään oma-aloite mietintö, joten tässä vaiheessa parlamentti alkaa toimintansa ja minä itse olen esittelijänä tässä. Ja tammikuun alusta paperi tulee keskusteltavaksi ja tällä tavoin meillä on aikaa jotta kun komissio määrittelee ja esittelee oman tiedonantonsa koskien digitaalista asialistaa eh, huhti-toukokuussa, niin silloin meillä on jo kanta eh, niin, että komissio saa meidän näkemyksemme selville. Ja niinpä parlamentti tuossa eh, tilanteessa voi hyvissä ajoin olla läsnä jo keskustelussa. Tietenkin eri tahoilla tätä tehdään, yksityiset laitokset ja Euroopan unionin toimielimet samaan aikaan, mutta olemme kaikki tietoisia siitä, että pyrimme kehittämään digitaalista markkinaa, joka on avoin ja kilpailukykyinen. Muussa tapauksessa me jäämme jälkeen muista. Tässä strategiassa, kun katsotaan parlamentin näkökulmasta, niin ottaisin esiin hyvin olennaisen lähtökohdan strategiassa. Ja tässä vallankumouksessa, viestintävallankumouksessa, joka on digitaalinen, digitaalisessa muodossa, siinä tärkeässä asemassa ovat ihmiset ja mukana on todellakin eh, ihmisiä muussa tapauksessa ei päästä hyvään lopputulokseen, koska verrattuna muihin eh, tilanteisiin eh, nyt meillä on aikaisemmin ollut puutetta tässä, tässä suhteessa, jotta kaikki pääsisivät mukaan tähän digitaaliseen ulottuvuuteen, joten me tarvitsemme väestön mukaanottoa massiivisesti ja tämän täytyy olla se lähtökohta, jonka pohjalle strategia perustetaan ja tällä linjalla minäkin laadin tuota luonnosta, jonka esittelen tammikuussa. Aivan konkreettinen kysymys. Me kovasti odottaisimme tuloksia näistä analyyseistä, mutta jos nyt mietitään näitä määräaikoja, joita meillä on, ehkäpä jo osa tuloksia voisimme saada selville. Ne olisivat suureksi hyödyksi. Ja me aloitamme keskustelun, joka on erittäin olennainen ja siinä mietimme strategiaa ja sen tavoitteita ja tällä tavoin meillä on mahdollisuus vaikuttaa myös tulevaan talouteen. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Seuraavana kollega Kafi. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like... Paljon kiitoksia, herra puhemies. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä tekstistä eurooppalaisen kilpailukykyyn liittyen. Mitä tulee ITC, niin sehän on ollut erittäin tärkeässä asemassa viime vuosina Euroopan unionin alueella. Asiat on esitetty mielestäni hyvällä tavalla, mutta kuitenkin teksti on liian optimistinen ja seuraavasta syystä. Keskeisin syy on se, että Eurooppa ei ole se mittapuu, johon muut vertaavat itseään. Me sanoimme, että me olemme saavuttaneet aika paljon, mutta emme ole maininneet, mitä internet-saralla muut ovat saaneet aikaiseksi. Ja jos tällainen vertailu tehtäisiin, niin silloin tulisimme havaitsemaan, että viime vuoden, viimeisen viiden vuoden aikana saavutetuista menestyksistä huolimatta me olemme jääneet aika lailla jälkeen verrattuna muihin maailman kolkkiin. Mitä tulee digitaalisen listaan, niin sen pitäisi mielestäni olla kunnianhimoisempi kuin viimeisenä viitenä vuotena. Sen tulisi olla selkeämpi, sen tulisi sisältää konkreettisia tavoitteita ja sitoumuksia. Muutama esimerkki mainitaakseni, mitä tässä ajan takaa. Eli mitä tällä saralla voitaisiin huomioida. Niin täällä puhutaan muun muassa internetin käyttäjä lukumäärästä. Komission tekstissä sanotaan, että 43 prosentista vuonna 20, 2005 käyttäjämäärä on nyt kasvanut 56 prosenttiin vuonna 2008. Se on tietenkin hyvä, mutta riittääkö se? Että vähän reilu puolet käyttää Euroopan unionin alueella internetiä tai heillä on pääsy siihen ehkäpä pääsymahdollisuudet ovat paremmat kuin muualla, mutta dynamiikka on kyllä vielä, se, se asetta vielä toivomisen varaa. Eli me tulemme kyllä olemaan jälkijunassa muihin alo- alueisiin verrattuna. Sitten toinen asia. Me viitaamme laajakaista käyttöön ja se tarkoittaisi, että kaksi megabittiä per sekunti olisi tämä nopeus ja se on kyllä aika alhainen kynnys laajakaistasta puhuttaessa. Yksi esimerkki omasta kotimaastani Bulgariasta. Puolet käyttäjistä käyttävät internetyhteyttä, jonka nopeus on 100 megabittiä ja jotkut käyttävät jopa yhden gigabitin nopeuksella varustettua internetyhteyttä ja me olemme käyttäneet hyviä hyviä rohkaisevia välineitä. Teknisesti tämä on Euroopassa ainakin suurimmassa osa maista mahdollista, mutta siihen ei vaan pyritä tällä hetkellä. Me olemme liian passiivisia. Ja sitten kun puhutaan pääsystä tähän erittäin nopean internetyhteyteen, niin kyllä tekemistä vielä riittää. Yhtäältä meidän pitäisi laskea hintoja. Lisäksi täällä viitataan optisiin kuituihin ja muihin tiedonsiirtovälineisiin – Kuten sanottu, esimerkkejä, hyviä sellaisia löytyy joistakin Euroopan unionin maista, eli kuituoptiikkaa käytetään ja se on kehittynyt hyvin, mutta se ei päde kaikkiin maihin, eli emme ole kaiken kaikkiaan saaneet kovinkaan paljon aikaiseksi. Mutta jos näitä välineitä käytettäisiin tiedon siirtoon, niin kyllä silloin voisimme päästä eteenpäin. Täälläkin on keskusteltu siitä, että käytetäisiin WebPoint 2 tuotteita, e, kun esimerkiksi näitä sosiaalisia verkostoja perustetaan. Meiltä oikeastaan löytyy Euroopasta vain Skype. Lisäksi meillä on Facebook, Twitter, Google, YouTube. Kaikki ovat lähtöisin Yhdysvalloista ja ovat tulleet sitten tänne mutta en usko, että meidän pitäisi olla hirveän ylpeitä siitä, että me olisimme mukavasti kehittäneet kovin nopeita internet-työkaluja. Me olemme kyllä keskittyneet avoimen lähteen internet-sovelluksiin. Meidän täytyy keskittyä, minkä pitäisi myöskin näkyä tässä asiakirjassa, jonka laadimme, meidän pitäisi paneutua myöskin internetkäytön sääntelyyn. Me olemme keskustelleet muun muassa Googlein kirjastosta ja siitä, millä tavalla Googlea voidaan käyttää tiedon hakuun. Yhdysvalloissahan Google on sopinut kustantajien ja median edustajien kanssa siitä, miten heidän tietoihin olisi pääsy tarjolla. Siihen meidänkin pitäisi päästä ja jos emme toimi riittävän nopeasti, niin ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa eurooppalaiset kustantajat ja median edistäjät, edustajat eivät tunne ollaan kovinkaan hyväksi verrattuna yhdysvaltalaisiin kollegoihinsa. Ja tietenkään sääntelyllä ei ole tarkoituksena rajoittaa internetin käyttöä päinvastoin. Meidän tulisi rohkaista internetin käyttöön. Ja lisäksi meidän tulisi huomioida tekijänoikeuskysymykset, luottokorttirikokset, lapsi, pornografia, asia. Meillä on olemassa sääntelyvälineitä, mutta meidän tulisi katsoa, että miten niitä voidaan käytännössä käyttää hyväksi. Ja se on tärkeä asia, johon meidän tulisi paneutua. Eli miten löydämme sen tasapainoisen lähestymistavan, eli otamme yhtäältä huomioon sekä oikeudet että toisaalta myöskin velvollisuudet. Komissaari Reding aivan oikeutetusti viittasi kyberrikollisuuskoordinaattorin per, viran perustamiseen. Tällaisia löytyy jo Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta ja muualta. Eli heidän pitäisi vartaa, että käyttäjät voivat turvallisesti käyttää internettiä. Ja ehkäpä tämäkin voisi olla valiokunta-aloitteisen mietinnön aihe, eli cyberrikollisuusasiaa käsiteltäisiin, koska minä tiedän, että sitä kautta internetin käyttö lisääntyisi yritysten puolella, mutta myöskin muiden taholla. Joten mielestäni kun puhumme tulevista tehtävistä ja tavoitteistamme, niin kyllä niiden pitäisi olla paljon kunnianhimoisempia kuin mitä ne ovat viimeisen viiden vuoden aikana olleet. Kiitoksia. Paljon, paljon kysymyksiä tuli esitettyä. Niin, kollega Ducatel, voisittekohan vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Olkapas hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Um, first of all to deal with... Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin näihin eh, kommentteihin. Me, me tiedämme kyllä hyvin, että eh, töitä on tehty parlamentissa, neuvostossa, puheenjohtajavaltioissa ja muissakin organisaatioissa. On hyvin vaikea pysyä kaikkien kaikkien näiden kehityskulkujen perässä. Me olemme kiitollisia, varsinkin kun Ruotsi puheenjohtajavaltiona tuoti erittäin hyvän kertomuksen vihreästä tietoyhteiskunnasta nyt syksyllä ja me olemme tarkastelleet sitä hyvin läheltä. Toivottavasti me voimme tehdä teidän kanssanne läheistä yhteistyötä. Kun mietintöä laaditaan, niin annamme teille tietoa, jotta meillä me olemme samalla tasolla sisältökysymyksissä. Mitä tulee sitten näihin uusiin prioriteetteihin, eh, meidän on eh, vaikeata sanoa, mitkä ovat eh, uudet painopistealueet. Tämä on poliittinen arvio, mutta näkemyksemme on se, että taidot, joita tarvitaan ammatilliseen elämään, ammatilliset taidot siis ja sitten ehkä lukutaito ja mahdollisuus osallistua täysin internetpohjaisiin sovelluksiin laajasti ylipäänsä ihmisille. Tämä on toinen ulottuvuus. Ja nuorissa ikäryhmissä internetin kattavuus on laaja, mutta vanhemmat sukupolvet ovat huonommin mukana ja tässä tämäkin tulee esiin, mutta tämä asia ei ole ehkä vielä riittävästi saanut huomiota ja se on hyvin tärkeää varsinkin silloin, kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä. Ja sitten toinen puheenvuoro, joka liittyy kansainväliseen asemaamme. Jos nyt katsotaan internetin käyttöä ja kattavuutta Euroopassa versus Yhdysvallat, voidaan huomata, että Yhdysvalloissa vaikka nuoremmat äh, käytännössä katsoen kaikki käyttävät äh, internettiä 80-90 prosenttia äh, nuoremmista sukupolvista ovat internetin käyttäjiä. Ja kun katsotaan vanhempia ikäpolvia, niin lasku on paljon jyrkempi Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Ja tämä johtuu mahdollisesti siitä, että Yhdysvalloissa vanhempi ikäpolvi on ollut koulutetumpaa ja kun katsotaan ei internetin käyttöä, siinä koulutus on merkittävä tekijä. Mutta ihmiset ovat työ, työssäkin pidempään Yhdysvalloissa ja silloin siellä työelämässä pysyminen on tärkeä asia tässä. Meidän täytyy tehdä kansainvälisiä vertailuja, mutta katsottava myös, mitä nämä asiat tarkoittavat ja miten niitä tietoja voidaan lukea. Jos pelkästään vertaillaan ilman, että mietitään, minkä tähden näitä eroja tulee, niin silloin menemme väärään suuntaan. Ja sitten esitettiin kysymys, minkä tähden me emme näe näitä 2.0 yrityksiä niin kuin Yhdysvalloissa. Ehkä tärkein asia tässä on pirstaloituminen, kun puhutaan internetpalveluiden sääntöjä. Meillä on 27 eri valtiota ja hyvin erilaiset tavat täytäntöönpanna näitä asioita sopimusoikeudessa, laskutusjärjestelmissä ja riidanratkaisuissa. Kaikilla näillä alueilla – on hyvin erilaista säännöstöä. Ja nyt jos aloittaa internetpalvelu kampanjan saattaa menestyä esimerkiksi kotimarkkinoilla Bulgariassa, mutta minne menee sitten uusille markkinoille? Ehkä menee suoraan Yhdysvaltoihin ennemmin kuin toiseen, toiseen EU-jäsenvaltioon, koska siellä saa 300 miljoonaa ihmistä saman tien markkinoille ja tämä on todellakin etuna heille. Ja tässä, tämä liittyy varsinkin mobiiliverkon kehittämiseen, koska mobiili, mobiiliviestinnän toiminta on sellainen, että sinne mennään seuraavassa vaiheessa ja inter, tästä, internetissä tästä, tätä toimintaa tulee olemaan, olemaan kaksi kolmasosaa jatkossa. Ja sitten tämä Google-kirjasto. Siinä tärkeintä mielenkiintoista on se, että Eurooppa on Yhdysvaltojen edellä. Euroopassa on paljon parempaa tietoa siitä, missä oikeudet ovat. Ja me olemme <clears throat> keränneet tätä oikeudenomistajatietoa ja vastaavaa, joten me voimme mennä Yhdysvaltain edelle, jos saadaan aikaan sopimus siitä, minkä me määrittelemme hänen oikeuksien perustaksi ja mitkä asiat edistävät äh, näiden kirjastojen äh, kehittämistä ja äh, samoin kuin tekijöiden, tekijänoikeuksia ja muiden osapuolten oikeuksia. Sitten säädösten erilaisuus Euroopassa. Me olemme käyneet läpi hyvin laajalti Akiita siinä, miten se vaikuttaa tietoyhteiskuntaan ja tämän tutkimuksen on tehnyt maineikas lakialan yritys ja me voimme kertoa teille sitten tuloksista, mutta joka alueella on paljon vielä tehtävää. Sitten virtuaaliturvallisuus on tärkeä asia Mm, siitä on tehty jo kansainvälinen äh, yleissopimus, ainoastaan 13 EUn jäsenvaltiota on vasta sen ratifioinut. Äh, tässä on vielä paljon töitä, ei pelkästään uusissa säännöissä, vaan myös täytäntöönpanossa vanhojen sääntöjen osalta. Äh, Oikein paljon kiitoksia. No niin, näin olemme käyneet tämän esityslistan käsittelyn loppuun. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nimittäin enää ole. Kollega Di Castilla jo viittasikin siihen, että tammikuussa tulemme saamaan aiheeseen liittyvän mietinnön. Ja ehkäpä meidän tulisi keskustella siitä saman tien, sillä 11 tammikuuta tästä ei keskustella, koska silloin on komissaarien kuuleminen edessä. Ja tammikuussa saamme siis tämän mietinnön ja silloin voimme siitä keskustella. No niin, hyvä. Näin pääsemme siis seuraavaan esityslistan kohtaan. Niin, vielä kerran kiitokset teille. Mutta valitettavasti emme voi aloittaa käsittelyä, koska kollega Valean ei ole vielä paikalla. Hän on siis tulossa. No hyvä. No, minuutin mittainen tauko, mutta älkää häipykö yhtään minnekään. Siis jatkamme ihan tuota pikaa. Ja, meine Damen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Arvoisat kollegat, jatkamme. No minnekä se nyt hävisi? Uh, uh, yes. Okay. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, wir machen fort, führen die Tag. No niin, nyt jatkamme arvon kollegat. Esityslistalla seuraavana kohta 14 Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet. Kollega Valean saa nyt puheenvuoron. Olkaapas hyvä. Uh, thank you, Chair. Good morning, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kollegoille. Minä aion puhua lyhyesti, koska te olette nähneet mietintöluonnoksen ja perusteluosana. Siinä näkyy minun kantani. Mielelläni kuulen kommenttejanne, kommenttejanne ja kysymyksiänne. Minun mielestäni meidän pitäisi keskustella edelleen komission kanssa – ja e, varjoesittelijöiden kanssa. Meidän ei pitäisi lisätä asetuksella hallinnollista taakkaa ja siitä syystä minun mielestäni komission pitäisi tehdä selväksi, mitkä ovat e, ne vaatimukset, jotka liittyvät siihen, että ne noudatetaan myös muita direktiivejä ja asetuksia. Täytäntöönpanoasetuksella tämä hoidetaan, mutta haluaisin, että ähm, tämä tehdään selväksi nyt tässä mietinnössä. No, siis, äh, Minun mielestäni mm, meidän pitäisi myöskin tehdä selvemmäksi se, miten yrityksen velvollisuudet antaa tietoja jäsenvaltioille vähentää tätä hallinnollista taakkaa. Tämä taakan vähentäminen ei vielä ole kaikille aivan selvää, vaikka tässä perusteluosassa selitetäänkin asiaa, niin minun mielestäni me haluaisimme kyllä parempaa, paremmin ymmärtää tätä ajattelua. E, on esitetty huolia myös tiedon luottamuksellisuudesta, varsinkin kaupallisesti e, luottamuksellisen tiedon e, saatavuudesta. Odotan tässä ehdotuksia. Minulle on erittäin tärkeää, että komissio hoitaa neutraalisti sitä tietoa, jota sillä on käytössään. Ja tämä on tärkeää myös kaikille niille, joita tämä asetus koskee. Ja sitten toinen avainkysymys on vielä se, että miten ilmoitetaan investoinnista. Jos tieto tulee liian aikaisin, se ei ole välttämättä eh, täysin luotettavaa. Eh, voi olla, että tätä tuotetta ei viedä päätökseen. Ja tätä asiaa haluaisin eh, selventää tarkistuksesta yhdeksän. Siitä, halua, siitä haluaisin teidän näkemyksenne. Mitä tulee näihin ilmoitettuihin tuotteisiin, minun mielestäni on ähm, tärkeää myös äh, ottaa tässä mm, kaasun äh, likvidiointimahdollisuus, nesteytysmahdollisuus mukaan ja ilmoittaa siitä äh, ja siihen liittyvistä investoinneista. Ja haluaisin painottaa vielä myös tärkeää oikeudellista institutionaalista kysymystä – Eh, Lissabonin sopimuksen eh, voimaan tultua 194 eh, artikla on myös voimassa ja siinä puhutaan yhteispäätösmenettelystä ja minun mielestäni tämä, tämä asetuksen pitäisi pohjautua tuohon artiklaan ja meidän pitää saada energiainfrastruktuurin investointihankkeista kattava näkemys, jotta voidaan laatia energiapolitiikkaa minä tapasin äh, energiakomissaarin äh, ja hän sanoi, että tämä tulisi yhteispäätösmenettelyn äh, piiriin. Ja sitten oikeusperusta, siitä tarkistus, se pitkittää hiukan tätä hyväksyntää, mutta meidän täytyy ähm, taata myös oikeusvarmuus ja katsoa, että parlamentin oikeuksia kunnioitetaan. Ymmärrän, että puheenjohtaja lähettää komission jäsenelle ja pääjohtajalle tästä asiasta kirjeen. Tässä äh, kaikki minun osaltani. Äh, mielelläni kuulen kollegoita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Voitte olla varmoja siitä, että tämä kirjelmä tullaan laatimaan sillä me emme voineet ymmärtää sitä, miksi 1-2 toimittiinkin toisella tavalla kuin mitä alun alkaen luvattiin, joten kyllä tämä kirje laaditaan kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä puheenvuoro saa kollega Balsko. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tietystikin luin tämän luonnoksen ja perusteluosan, enkä halusin ryhtyä sorvaamaan monen montaa muutosesitystä – Kyse on tärkeästä täsmennyksestä kuitenkin. Mainitsen tästä nyt kaksi seikkaa, joiden suhteen on meillä epäileväinen, joihin aion puuttua vielä tämän tekstin ja esittelylle perusteella. Tietysti me voi asettaa kyseenalaiseksi sitä, että kyse on energiamarkkinoista, jotka perustuvat kilpailulle. Toisaalta kun lukee täällä tämän ensimmäisen tarkistuksen ja toteaa, tai tarkastelee tämän tarkoituksen tarkoitusperää, tämä ei kyllä millään tavalla paranna markkinoiden toimintaa. Mihin oikeastaan haluamme näitä interventioita? Esimerkiksi kun on kyse markkinoista ja markkinoiden häiriintymisestä, niin tietystikin tämä vaikuttaa kuluttajaan, mutta ei tätä nyt voi verrata sellaiseen tilanteeseen, jossa markkinat olisivat pahasti häiriintyneet energiamarkkinoilla. Kyse on täysin erillisistä markkinoista. Nyt puhumme myöskin rahoituskriisistä, joka aiheuttaa suuria vahinkoja reaalitaloudelle ja meidän täytyy todellakin puuttua tilanteeseen. Energiainfrastruktuurit ovat koko talouden elinvoiman lähde. Ei minä nyt vedo, halua millään tavalla vedota sen puolesta, että heikennettäisiin markkinoiden toimintaa, mutta mikäli halutaan sulkea pois se, että yhteisö voisi puuttua markkinoiden toimintaan, niin minun mielestäni tämä on hyvin, hyvin vaarallista. Aivan yhtä vaarallista kuin mitä kriisin yhteydessä on osoittautunut. Joskus kriisin, kriisin yhteydessä on osoittautunut, että interventioita pelin puuttumista tarvitaan. Tietosuoja, tietojen luottamuksellisuus, se on määrä varmistaa. Täällä on eräs tarkistus, tai oikeastaan neljä eri tarkistusta, tarkistusta jossa viitataan tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen. Tässä nyt herää pieni epäilys. Eikö tässä nyt hieman jo liioitella – Eikö tämä nyt pikemminkin johda siihen, että markkinatoimijat, jotka joutuvat tiedottamaan, raportoimaan toimistaan ja infrastruktuurien kehittämisestä, ja itse tarvitsevat tietoja voidakseen investoida, pistääkseen niitä täytäntöön, niin eivätkö nämä liialliset luottamuksellisuussäännöt pikemminkin estä tietojen vaihtoa. Minä haluaisinkin ehdottaa, että ei näin kategorisesti kielletä asioita tai estettä unionin toimia energiamarkkinoiden edistämiseksi. Dank, kollega Girek. No kiitoksia seuraavana kollega Girek. Dziękuję bardzo. E, zacznę od komentarza. E, ja również... E, kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin esittää kommentin. Minä itse olen miettinyt oikein kovasti näitä syitä, joita on tämän asetusehdotuksen takana tässä suhteessa, koska olisi ollut paljon yksinkertaisempaa antaa päätös niin, että meillä olisi ollut siitä vain täysi tieto ja siinä kaikki, mutta minusta vaikuttaa nyt siltä, että tässä me tarkastelemme Euroopan integraation tulevaisuutta. Euroopan integraatio, solidaarisuus, energiavarmuus, niissä tarvitaan koordinoitua toimintaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken energiainfrastruktuurissakin. Mutta koska me puhumme solidaarisuudesta, niin meidän täytyy miettiä, miten sovitamme yhteen solidaarisuuden ja kilpailukyvyn. Tästä syystä Euroopan komissio yrittää erottaa toistaan nämä asiat. Ja meille puhutaan avoimuudesta, silti sanotaan, että tässä tarkoituksena ei ole tarkoitus muodostaa pan-eurooppalaista infrastruktuuria tulevaisuudessa. Minun mielestäni tämä on väärin. Tästä puuttuu nyt selvyyttä. Ja se pitäisi ottaa huomioon ja meidän pitäisi yhdessä tehdä töitä, meidän pitäisi laatia yhteinen eurooppalainen energiainfrastruktuuri, joka perustuu sekä solidaarisuuteen että kilpailukykyyn, eivätkä nämä ominaisuudet sulje toisiaan pois. Uskon, että nykyinen asetus ja tämä asetus, josta puhutaan, se palvelisi juuri tätä tarkoitusta. Tässä otetaan huomioon myös jäsenvaltioiden yksittäiset prioriteetit. Ja sitten vielä yksittäiset kommentit. Minulla on aika monia ehdotuksia. Aivan ensiksi meidän pitäisi eriyttää toisistaan eri investointihankkeet, eh, eri menettelyt, eh, esimerkiksi luvan hankinta. Joissakin jäsenvaltioissa investointihankkeet tarvitsevat tiettyjä lupia ja se hidastaa koko prosessia. Ei siis riitä, eh, että sanomme, että päätöksiä annetaan koska jäsenvaltioissa tilanne vaihtelee. Jos me puhumme esimerkiksi eh, siirtoverkoista, eh, siihen tarvitaan enemmän lupia. Ja sitten toiseksi eh, tässä teollisuutta ei pitäisi perustaa ainoastaan alhaisille päästöille, vaan pitää katsoa myös, mikä on tehokkuus. Me emme halua olla tilanteessa, jossa viime talvena olimme. Kun katsotaan viiden vuoden aikaa, joka liittyy tähän infrastruktuurin rakentamiseen, siinä tarvitaan parempaa rakennetta. Ja sitten energialähteet hiili on mielestäni tulevaisuudessakin tärkeä lähde. Hiilidioksidipäästöt, e, niitä ei pitäisi jakaa alakohtaisesti, vaan päästöt per yksikkö periaatteen mukaisesti. Tässä puhutaan tietyistä parametreista, mutta ei nyt kerrota tarkkaan mistä parametreista puhutaan. Emme puhu teknologisista, vaan mm, ylläpitoparametreista. Me emme puhu tässä lainkaan ydinpolttoaineista. Tällaiset polttoaineet tarvitsevat erityisinfrastruktuuria ja tällaista rakennetaan esimerkiksi radioaktiivisille jätteille. Meidän pitää määritellä myös parametrit, jotka estävät sen, että ei anneta pankkisalaisuuksia julki. Lopuksi vielä minun mielestäni meidän pitäisi määritellä esimerkiksi energiajärjestelmä, joka mainitaan täällä tekstissä, mikä on avoin ja mikä on suljettu järjestelmä. Ei, tai sitten varastointipaikka, kun puhumme esimerkiksi ydinjätteestä. Tämä on Eurooppaa hyvinkin koskeva asia, koska jotkut jäsenvaltiot suunnittelevat ydinvoimaloiden rakentamista lähitulevaisuudessa. Me voimme nähdä, että tässä eh, yhteys, yhteydet eivät tule riittävästi esiin myöskään, koska ne ovat tärkeitä yhteisessä infrastruktuurissa. Kiitoksia. Seuraavana kollega Jadot. Merci, monsieur le président. Évidemment pour... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tietystikin eh, vihreiden ryhmä haluaa tukea esittelijää kun hän pyrkii muuttamaan oikeusta perustaa tämän asetuksen osalta. Se toimii myöskin sitä, mitä Rova Valian totesi, kun hän viittasi infrastruktuuriluettelon laajentamiseen. Ja niin kuin kollegamme Jereke totesi, täytyy laajentaa öljy- ja bensiinituotteisiin, mutta myöskin lämmön lähteisiin ja sähkön varastointiin ja kaikkiin infrastruktuureihin, todellakin kaikkiin infrastruktuureihin liittyvät että myöskin udin, ydinenergiaan, ei pelkästään tuotantoon. Tuemme esittelijän tarkistusta, joka liittyy tähän kynnysrajaan raportointivelvollisuuden yhteydessä. 10 megawattia esimerkiksi tulivoiman varmaan 40 prosenttia tulivoiman tuotannosta, joka silloin tulisi tämän piiriin. Niin ikään mikä tällöin kynnystetään käyttöön, niin vain 10 prosenttia aurinkosähköenergiasta tulisi huomioon otetuksi ja puolet maalämpökapasiteetista. Olemme ehdottaneet, että vahvistamme vielä esittelen tekemään tarkistusta, niin että menisimme pidemmällekin tuulivoiman suhteen kynnyksen osalta ja myöskin muiden uusiutuvien suhteen, koska tänä päivänä Juuri tällä puolella on hyvin paljon kehityskapasiteettia. Toisaalta meillä on epäilyksiä, jotka liittyvät keskipitkän aikavälin suunnitteluvarmuuteen. Rova Malajanin argumentin kyllä ymmärsimme, mutta mitä tulee tietyn luotettavuuteen, tietosuojaan ja tämän asetuksen sääntöihin – jotka mahdollistavat tulevan ennakoinnin, niin ehkä komission pitäisi enemmänkin pohtia todellisia tarkoitusperiä ja välineitä, eikä pelkästään pyrkiä rekisteröimään niitä, jotka ovat jo olemassa, sellaisia, jotka ovat jo olemassa. Tästä tarvittaisiin hieman aikaa, rakentaminen edellyttää vie oman aikansa. Ja lisäksi toivoisimme, että komissio tekisi ehdotuksia tässä suhteessa asianmukaiseen suuntaan. Mitä tulee hiilen varastointiin ja talteenottoon, hiilidioksidin ja tähän, tätä koskevan muotoilun, tästä on jätetty pois kaikki, joka liittyy hiilidioksidin kuljettamiseen. En tiedä, onko tämä nyt muotoilukysymys vain, vain pikemminkin sisältöpuolen ongelma. Mitä tulee tietojen luottamuksellisuuteen? Tietystikin tässä on tämä salassapitopuoli, mutta missä määrin Kyse on ei pelkästään energiasta, vaan myöskin demokraattisista kysymyksistä tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Luottamusta ja tietosuojaa aina painotetaan, mutta tämä ei välttämättä ole johdonmukaista demokratiakeskustelun kannalta, joten meidän täytyisi löytää parempi tasapaino, kultainen keskitie toisaalta avoimuuden ja toisaalta luottamuksellisuuden välille. Viimeinen kommenttini vielä. Tietystikin meidän täytyy varmistaa se, että kuullaan mahdollisimman laajalti eri osapuolia, kun tehdään näitä sektorirajat ylittäviä analyysejä. Lisäksi kaikki, mikä liittyy energiantuotanton hajauttamiseen ja erinäisiin hankkeisiin, jotka menevät tämän kynnyksen yli tai kynnyksen alle, täytyy käyttää myöskin kaikkia kansallisia suunnitelmia hyväksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi energian hajatuottamisen edistämiseksi, koska tämäkin auttaa meitä energian saantivarmuuden tuottamiseksi toteuttamisessa. Meidän täytyy varmistaa, että ei käy niin kuin usein käy. Teksteissä usein esiintyy ajatus, että toimitaan alle kapasiteetin antamien mahdollisuuksien. Tämäkin lähestymistapa pitää tasapainottaa. Meidän täytyy toisaalta käyttää kapasiteetti hyväksi, mutta joskus on alikapasiteettia, mutta joskus on ylikapasiteettia. Mikäli meillä on sellainen lähestymistapa, joka ottaa dynaamisemmin ja kokonaisvaltaisemmin huomioon kysynnän tarjonnan ja mahdollistaa dynaamisemman mahdollisuuden vähentää esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä energian käyttöä, niin eh, juuri täten voisimme päästä tuloksiin energiakäyttöä vähentämällä. Lisäksi täytyy ottaa huomioon alikapasiteetin vaarat, mutta toisaalta myöskin ylikapasiteetin vaarat. Viimeinen seikka. Mistä vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi saada todelliset keinot toimia ja varmistaa, että kun halutaan infrastruktuurin rakentaa, myöskin rahoituspuoli on kunnossa kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa on todellisia rahoitusongelmia julkisella sektorilla parhaillaan. Monet hankkeet ansaitsevat julkista rahoitusta ja tarvitsevat sitä. Ja rahoituspuoli täytyy saada kuntoon. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten komissio, kollega Hilbrecht. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä tekstistä. Kollega Valean on tehnyt mielestäni erinomaista työtä. Me uskomme, että hänellä on kattava näkemys, mistä tässä on kyse, ja pitkälti olemme hänen kanssaan samaa mieltä. Meillä on joitakin huolenaiheita, jotka kuvastuivat myöskin kollegoiden kommenteista, erityisesti mitä kollegat Girek ja Shadow sanoivat, eli tarkistukset 9 ja 10, jotka kollega Valean on esittänyt. Tarkoituksena on siis lyhentää tätä aikataulutusta, eli missä vaiheessa investoinnista pitää ilmoittaa. Ja jos tämä kriteeri perustuu siihen, että milloin tämä hyväksyntä annetaan, niin silloin toimitaan kyllä normaalien menettelyiden mukaisesti, mutta tarkoituksenamme on valottaa hiukan tätä investointiin liittyvää suunnittelua. Me emme välttämättä tiedä, miltä eli sähköntuotantotilanne näyttää kymmenen vuoden päästä, ja tästäpä syystä ehdotamme tätä viiden vuoden rajaa aikaa ennen investointia, eli että suunnitteluvaihe huomioidaan, jotta me todellakin voimme nähdä kattavasti, missä määrin ja millä tavoin sähköpuolella ja muilla aloilla investoinnit ovat kehittyneet tai tulevat kehittymään 10-15 vuoden aikana. Eli kun työt ovat alkaneet, silloin ollaan jo myöhässä ja silloin ei voida katsoa enää tätä pidemmän tähtäimen lähestymistapaa ja tästäpä syystä emme voi hyväksyä tarkistuksia 9 ja 10. Ja kollega Gire ja Shadow, kiitän heitä siitä, että hekin ottivat tämän asian esille. Mitä tulee sitten oikeudelliseen perustaan, me olemme tietenkin ottaneet yhteyttä omaan oikeudelliseen yksikköömme ja meille on kerrottu, että Lex Specialis on olemassa. 373 ja 187 Euratom sopimuksesta niissä viitataan juuri tiedon keräämiseen ja tätä tulisi käyttää oikeusperustana eikä niin sanottua sisältöön liittyvää energiaartiklaa eli artikla 194. On tästä toki keskusteltu neuvostossakin ja neuvosto kertoi meille, että se haluaisi huomioida parlamentin tarkistukset ja olisi valmis keskustelemaankin niistä, vaikka se ei olisikaan sitoutunut siihen tai sen ei tulisi niin tehdä. Mutta neuvoston oikeuden yksikkö on sitä mieltä, että artikla 337 olisi se oikea oikeusperusta. Mitä tulee sitten muihin mainittuihin asioihin, Eräs asia nousi esille myöskin kollegoiden huomioissa, eli tietosuoja ja luottamuksellisuus. Meidän tarkoituksenamme ei ole vähentää avoimuutta, mutta kaupallisesti arkaluonteiset tiedot pitäisi suojata. Siihen tällä projektillakin pyritään. Jotkut pyysivät, kuten kollega Jadot, että muutkin tiedot huomioitaisiin, jotka liittyvät muun muassa kotitalouksiin. No meidän pitää löytää tämä kultainen keskitie, eli yhtäältä meillä on asianosaisten hallinnollinen työtaakka ja sitten toisaalta sitten saavutettavissa oleva avoimuus. Mitä tulee kotitalouksiin, niin kyllä tässä mentäisin aivan liian pitkälle – soveltamisalaan verrattuna. Eli että viiden vuoden välein kerrottaisiin siitä, millä tavalla energiainvestointeja tehdään. Ehkäpä näin voitaisiin tarkemminkin selvittää, miten tilanne on kehittymässä kotitalouspuolella. Ja kollega Girek totesi, että hän ei ole aivan tyytyväinen siihen, että paneutuisimme muun muassa lupakysymyksiin ja siihen, että olisi pakko löytää paneurooppalainen infrastruktuuri. Mielestäni tämä menee pidemmälle kuin mitä soveltamisalassa sanotaan. Siellä soveltamisalassa todetaan tai viitataan vain ja ainoastaan tiedon keruuseen, mutta ei siellä viitata tähän paneurooppalaiseen lähestymistapaan, mutta ensi vuonna on tarkoituksena laatia asiakirja, jossa ehkäpä tämäkin seikka otetaan huomioon, mutta tässä nimenomaisessa tekstissä se menisi kyllä aivan liian pitkälle. Ja ehkäpä tässä on päässyt syntymään myöskin pienoinen väärinkäsitys. Niin, kollega Kirke Shadow, toteasin teille, että ehkäpä kahden kesken voimme keskustella vielä siitä, että mitkä asiat kuuluvat tähän pakettiin kollega Kirek sanoi, että ydinvoimakin tähän kuuluisi. Se ei pidä paikkaansa, sillä liitteessä tämä asia on selvitetty, mutta mitä tulee ydinjätteen loppusijoittamiseen, sen suhteen olet aivan oikeassa. mä voisin siihen liittyvän tarkistuksenkin jättää. Yleisesti ottaen ydinvoima on otettu huomioon ja sitten mitä tulee kaukolämpöön, niin ehkäpä sekin löytyy liitteestä mielestäni, joten tsekatkaapa se. Ja sitten rahoituksenkin haluatte ottaa huomioon. Mielestäni sekin menee pidemmälle kuin mitä soveltamisalassa sanotaan. Ja tämäkin liittyy yhtäältä siihen, että mikä on tämä sisältöpuoli ja sitten toisaalta tämä investointipuoli. Minä todellakin toivon, että katsotte vielä uudestaan näitä tarkistuksia 10 ja 9 Mielestäni kollega Valian vetää tässä nyt maton meidän jalkamme alta, mikäli tätä tarkiks, tarkasteluaikaa rajataan, eli että se alkaisi siinä vaiheessa, kun työt alkavat, koska mielestämme tärkeää on myöskin suunnitteluvaihe, joka pitäisi arvioida ottaa huomioon. Kiitoksia. herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset kollega. Hilbrecht, niin mitä tulee menettelytapakysymykseen, eli tähän juridiseen seikkaan, niin ehkäpä oikeudellisen yksikön edustaja Rodriguez voisi kertoa tähän, tähän liittyen enemmän. Ehkäpä tämä voitaisiin jollakin tavalla jakaa kahteen osa-alueeseen. Kollega Rodriguez, olkaa hyvä. Uh, just very briefly and to, to give a first assessment. Kiitoksia. Ensimmäiseksi uh, arvio oikeusperustasta. 284 e oli artikla, jonka e, pohjalta tämä ehdotus annettiin parlamentille. Nyt kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, niin kuin jo sanottiin, 194 energia e, olisi oikeusperusta. Kun nyt katsotaan, että päätavoitteena näillä ehdotuksilla – on kerätä tietoa, jotta saadaan aikaan. Johdantosan kappaleessa sanotaan kokonaisnäkemys siitä, miten energiainvestoinnit infrastruktuuriin kehittyvät yhteisössä. Me näemme, että tämä on ehdotuksen päätavoite ja äh, oikeusperusta 194 on mm, niin ollen sopiva ja riittävä. Tähän äh, tulee in, in, ilmoitusvelvollisuus ja tiedonkeruu, mutta se ei ole kuitenkaan tämän ehdotuksen päätavoite. Äh, päätavoite on se, että saadaan näitä tietoja, jotta saadaan kokonaiskuva energiamarkkinoista, jotta voidaan varmistaa energiamarkkinoiden hyvä toiminta. Ja se on yksi tavoitteista, jotka tulevat 194 äh, artiklaan. Ja siitä syystä me olemme sitä mieltä, että tämä asetus voidaan hyväksyä tällä oikeusperustalla ja eh, parlamentti on siinä yhteispäätösmenettelyssä. Sitten toinen tekijä se, että Euratom-sopimus eh, oikeusperusta on olemassa. Tämä ehdotus perustuu kahteen eh, oikeusperustaan. Euratom-sopimuksessa on toinen ja siellä ei ole yhteispäätösmenettelyä lainkaan, ja se tarkoittaa sitä, että Euratom-sopimuksen säännös, joka voi tarjota oikeusperustan tälle asetukselle, on 187 artikla, ja me voisimme jakaa tämän asetuksen niin, että osa menee EUn perustamissopimukseen niin, että se olisi 194 ja yhteispäätösmenettely ja osa menee Euratomiin ja se liittyy ydinvoima, ydinvoimaloihin ja siinä tulisi artikla 187 Euratom-sopimuksesta ja siinä parlamenttia ainoastaan kuultaisiin. Tämä on siis ensimmäinen näkemyksemme, mutta vastaamme kysymyksiin. Ystävälliset kiitokset. Ehdotaisin, niin kuin kollega Valean sanoi, niin valiokunnan puolesta voisi laatia tämän kirjelmän, jossa sanotaan, että tämä voitaisiin tarkistaa uudestaan. Ja minun mielestäni tässä voitaisiin katsoa EU-sopimusta ja toisaalta Euratom-sopimusta. Näin voitaisiin molemmat huolenaiheet huomioida riittävässä määrin. Mutta kuten sanottu, kirjamme laaditaan. Ja voineen olettaa, että kaikki tietävät, mikä on aikataulu. Tarkistukset jätettävää 9. joulukuuta mennessä ja sitten tammikuussa tarjoutuu mahdollisuus jatkaa keskustelua. Kiitoksia. No niin, arvon kollegat, jos teille sopii, niin muistuttaisin erästä ongelmasta. Niin, kollega Herr Hilbrecht. Ja. Niin tähän kirjelmään, jota jäämme tässä odottelemaan. voisitko kirjoittaa kirjelmä myöskin neuvostolle, saman sisältöisen sellaisen? Kyllä, viisas, viisas ajatus. Muutenhan tässä ei ole mitään järkeä. No niin, sopiiko teille seuraavanlainen muutos? Meillä on nimittäin ongelma, joka liittyy läsnäoloon ja muihin kysymyksiin. Eli kohta 18, kollega Podimaatan lyhyt teksti Siihen kulma riittää viiden minuutin käsittely. Siitä ei ole sen kummemmin keskusteltava, niin kuin eilenkin Tikau mietintöön liittyen. Sovitaan vain tästä menettelystä. Niin, kollega Podimaata, ihan lyhyt alustus, olkapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan lyhyesti vain teille tiedoksi muutamia seikkoja, jotka liittyvät keskusteluihin neuvoston ja komission kanssa. Silloin kun on kyse energian ja muiden voimavarojen kulutuksesta 17. marraskuuta saimme aikaan poliittisen sopimuksen neuvoston kanssa, jonka mukaisesti neuvottelut on määrä saada päätökseen kokonaistehokkuudesta. Kaksi teknistä kokousta on sitten järjestetty. Niissä on käsitelty sellaisia teemoja, jotka ovat olleet poliittisesti tärkeitä. Lopputuloksista voin todeta sen verran, että poliittinen yhteisymmärrys on syntynyt. Neuvottelussa keskitytään nyt vain enää kolmikanta neuvotteluiden yhteydessä seuraaviin elementteihin. Ensimmäinen tärkeä elementti liittyy tähän kokonaisasetelman layouttiin. Tämä on ollut kaikkein tärkein kysymys, se aihe, joka on kaikkein monimutkaisimpia keskusteluita aiheuttanut. Eli se, miten teksti tämän osalta laaditaan ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Tämä oli ensimmäinen seikka, tai ensimmäisen käsittelyn sanamuoto tässä on ongelmia. Toinen seikka, julkiset toimittajat, julkisen sektorin puoli ja teollisuus ja kuluttajat toisaalta ja energiaa säästävät tuotteet ja laitteet ja mitä näihin laitteisiin tulee, jotka käyttävät hyvin vähän energiaa. Tästäkin on keskusteltu. Soveltamisalasta ja sen laajentamisesta on niin ikään keskusteltu ja siitä, missä määrin nämä tuotteet, näitä tuotelistaa laajennetaan, niin ylipäänsäkin on keskusteltu, pitäisikö ottaa sellaiset, jotka auttavat säästämään energia toukokuussa ensimmäisessä käsittelyssä meillä oli alustava teksti ehdotus, jonka yhteydessä me totesimme, että tässä yhteydessä pitäisi ottaa tähän liittyvät direktiivit huomioon. Ja miltä tilanne nyt sitten näyttää tämän poliittisen sopimuksen osalta, joka on saatu aikaan neuvoston kanssa? Siitä voin ehkä sanoa vielä seuraavaa. Tehän tietänette, että koska Lissabonin sopimus nyt on astunut voimaan – täytäntöönpanotoimet ja muut asianmukaiset säädökset ovat nyt astuneet voimaan. Tämä koskee lukuisia seikkoja, jotka liittyvät tähänkin asiayhteyteen ja monet kysymykset ovat tämän osalta vielä auki. Tulevina viikkoina parlamentin puolella tullaan keskustelemaan asioista edelleenkin. Me tulemme muotoilemaan – sellaisia ehdotuksia, jotka täytyy ottaa huomioon tämän direktiivin yhteydessä. Ensimmäisessä käsittelyssä me totesimme, aasta g niistä täytyy pitää kiinni, jotakin muutosesityksiä on tehty. Ja mitä tulee luettelon laajentamiseen työtekilaitteiden osalta, tätä me tulemme niin ikään peräänkuuluttamaan. Neuvosto tulee keskustelemaan tällä väliin. Ja neuvotteluissa jäi selkeästi sellainen mielikuva, että keskustelut neuvoston kanssa ovat tuottaneet seuraavaa hedelmää. Aasta G pidetään kiinni ja kolme lisäluokkaa vielä lisätään tähän luetteloon. A+, plus A++, plus plus A++++ plus plus plus otetaan tähän vielä mukaan. Ja pidän kiinni myöskin tästä värimerkintäehdotuksesta, joka on nyt on olemassa nykyisestä väriluokituksesta. Ja lisäksi tarkastellaan energian käyttöä, laitteen energian käyttöä ja otetaan huomioon nykyisin asiain tila. Sitten mukaan kun tilan kehittyy, otetaan huomioon, kun tekniikka kehittyy. Lisäksi julkiset hankinnat. Näin täytyy muistaa, että myöskin Euroopan parlamentti on tukenut keskustelua siitä, että annettaisiin sitovat säännöt, jotka liittyisivät julkisiin hankintoihin. Täällä on kuitenkin hyvin paljon vastustusta ollut neuvoston puolella. Tämä on aihe, jonka suhteen on tehty yhteistyötä muun muassa komission kanssa. Direktiivi on kuitenkin tällä hetkellä siinä muodossa, että että sen mukaan jäsenvaltiot kannustavat pikemminkin viranomaisia julkisten hankintojen ja tarjouskilpailujen yhteydessä varmistamaan sen, että valittaisiin energiaa, energiaa kaikkein vähiten käyttävät laitteet, aina kun se on vain mahdollista. Sitten soveltamisalan laajentamisesta. Siitä minä jo totesinkin, että direktiivin määritelmää ei nyt oteta käyttöön, vaan pikemminkin komissio antaisi julkilausuman tai julistuksen, jonka yhteydessä tehtäisiin täysin selväksi, että kun on kyse direktiivin soveltamisalan kuuluvista laitteista – niin otettaisiin direktiivin säännökset huomioon. Ja sitten kategoriakohtainen sääntely tai näiden laitteiden luokittelu. Siitä toteaisin, että täytäntöönpanosäännöksiä tarvitaan asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi. Mitä tulee sitten mainontaan? Tekstissä jota käsiteltiin ensimmäisessä käsittelyssä toukokuussa, me halusimme, että olisi sitovat määräykset, jotka liittyvät energian käyttöön ja tällä, tämän käyttämiseen hyväksi mainoskampanjoissa. Tätä vastustettiin, mutta sitten tällä välin tämänhetkisessä teksti lukee, että joka kerta kun mainostetaan energiaa käyttäviä laitteita ja kun halutaan viitata hintaan ja energian kulutukseen, tämä. Ja kun, tai pikemminkin mainostaa näitä sähköä käyttäviä, energiaa käyttäviä laitteita, täytyy mainita myöskin niiden energian käyttö, kuinka paljon ne käyttävät energiaa. Tämä oli hieman monimutkaisesti muotoiltu. Kun puhuttiin rakennusten energiatehokkuudesta, niin tämäkin suhteen tuli hankala saada aikaan, mutta mielelläni minä toivoisin, että varjoesittelijät että ottaisi tämän myöskin onkeensa tämän tavoitteen. Haluaisinkin kiittää varjoesittelijöitä ja myöskin sihteeristä samasta tuesta ja myöskin komissiota. Sydämelliset kiitokset. Niin tarkoituksena oli käsitellä tätä asiaa hyvin lyhyesti. Pari puheenvuoropyyntöä on esitetty ja toivoisin, että lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja. Mehän sovimme viiden minuutin käsittelystä, joten nyt kollega Balch, olkapas hyvä. Micro, please. Ja mikrofoni päälle, kiitos. Akkor erre köszönöm a szót, tehát mínusz 3.37-nél vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos területről van szó. Miinus 3,37. Niin, täällä on viitattu kyselykaavakkeeseen ja on sanottu, että energiatehokkuus ei ole tärkeä kriteeri mutta tämä merkintä voisi olla se yhteinen tekijä, joka yhdistää tuottajat ja kuluttajat. Tuottajat voivat ilmoittaa, että tuote on laadukas, ja kuluttajat taas voivat ostaa niitä tuotteita, joista löytyy tällainen merkintä, eli että kulutusluvut ovat suotuisat. Uutena jäsenenä olen pyrkinyt ottamaan asiasta selvää Minä haluaisin kiittää myöskin esittelijää. 9. maaliskuutahan komissio loitaman uuden skaalan. Se olisi kyllä kuluttajille huono asia, sillä sama kategoria uudessa järjestelmässä ei pitäisi sisällään enää näitä samoja tietoja, mutta mitä tulee jääkaappeihin, niin en tiedä, että tästä olisi äänestetty täysistunnossa. Komission ehdotustahan tuettiin, jonka mukaan tämä skaala olisi ylös avoin, eli miinus 20, miinus 40 ja niin poispäin. Niin, täällä on viitattu nyt tähän A plus ja muihin kategorioihin. Ne ovat taas käytössä ja tämä on osoituksena siitä, että että me olemme päässeet eroon pahimmista ongelmista. Skaala pysyy voimassa, mutta paremmat tuotteet saavat uudenlaiset merkinnät. Ja tätä kautta uskoakseni meidän tulisi edetä myöskin muilla tuotealoilla. Tämä on tärkeä aihealue, niin kuin jo tuli todettua. Minä uskon, että näin saisimme luotua tasapainon tuottajien, valmisteen ja kuluttajien välillä, mikäli vain toimimme oikealla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Oder. Kiitoksia. Halusin vain sanoa Rova Podimatalle, te olette tehnyt erinomaista työtä. Jos katsotaan komission ehdotusta, viimeistä ehdotusta ja varsinkin tätä vähemmän kunnianhimoista jäsenvaltioiden ehdotusta. Tässä on saatu aikaan kompromissi ja se on ihailtava kompromissi. Onnittelut tässä vaiheessa jo. Erinomaista työtä. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Paljon kiitoksia. Lyhyt, napakka kommentti, niin kuin pyydettiin. Ja minä haluaisin tässä kiittää kaikkia kollegoita, kuten kollega Mataa. Tämä riittää tästä. Näin pääsemme kohtaan 16. Mehän esitimme pyynnön, joka mukaan komissio kertoisi meille, miten henkilöautojen hiilidioksidipäästöä koskevaa asetusta on sovellettu. Pyyntö ja kysymyksen esitetty useampaan otteeseen. Eräät kollegat ovat olleet hiukan ymmällään, jos tämä asia nyt näin kerrottaisiin, niin no ehkäpä komissio voisi kertoa meille, mikä on tilanne. Kollega Owen komission puolelta, tervetuloa, istuutukaapas siihen ja saattekin saman tien puheenvuoron. Niin, haluatteko saman tien alustaa tätä keskustelua? Olkoon hyvä. Good morning everybody. Um, my name is... Hyvää huomenta. Minä olen ympäristöpääosastosta ja pyydän anteeksi sitä, että tässä piti nyt muuttaa hiukan esityslista järjestystä. Sanoisin vain muutaman sanan Eh, täytäntöönpano lainsäädännöstä, jotka liittyvät eh, autoihin ja eh, hiilidioksidipäästöihin. Niin kuin jäsenet varmasti muistavat, tässä on kolme täytäntöönpano lainsäädäntökappaletta komitologiamenettelyn kautta. Ensimmäisessä arvioidaan hiilidioksidipäästöjä artikla 8 asetuksessa ja artikla 11 joka liittyy poikkeuksiin ja tässä on myös artikla 12, jossa puhutaan innovaatioista ja säännöt, joiden mukaan tulee tai tämä menee saman menettelyn kautta kuin nuo muutkin. Komissio on pitänyt kolme työryhmäkokousta jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja näin on saatu aikaan artikloiden täytäntöönpano. Me pidimme myös teollisuuden, osa, teollisuuden Eh, edustajien kanssa eh, kokoukseen. Siellä oli 80 eh, edustajaa paikalla eri tahoilta teollisuuden ryhmistä. Meillä on tätä kautta saatu aika hyvää palautetta myös teollisuudesta ja jäsenvaltioista. Nyt menemme eteenpäin asiassa ja seuraamme hiilidioksidipäästöjä ja myös äh, pienvalmistajille ne äh, asetettavat äh, poikkeukset tulevat tässä siinä ja näin pitää toimia ennen kuin ilmastonmuutos, komitea käsittelee asiaa ensi vuoden helmikuussa. Ekoinnovaatiot on tässä kaikista monimuotoisin kysymys prosessien hallinnan kannalta varsinkin Mitä tulee sitten äh, tämän asiakirjan äh, sisältöön, äh, hiilidioksidipäästöjä, päästöjen valvonta, miten saamme ajantasaista tietoa jäsenvaltioiden viranomaisilta, jotka keräävät tätä tietoja, tietoa rekisteröintivaiheessa, miten komissio käsittelee tätä tietoa ja keskustelemme paljolti myös siitä, miten toimivat biopolttoaineet autot. Poikkeuskysymyksissä eh, on keskusteltu vähemmän. Eh, meidän täytyy miettiä, että nämä valmistajat ovat todella, eh, todella oikeutettuja näihin poikkeuksiin, jos sellaisia on. Ja lopuksi olemme keskustelleet siitä, mikä on ekoinnovaatio ja miten Tähän pääsevät mukaan valmistajat ja toimittajat. Ja olemme keskustelleet myös siitä, että mikä, mikä on määrä, määrällisesti tilanne. Me olemme valmistelemassa kahta asiakirjaa ensi vuoden alkuun seurannasta ja ekoinnovaatioista. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Yksi täydentävä huomio. Tarkoititte varmaankin ympäristövaliokuntaa, sillä ilmastonmuutosvaliokunta ei ole olemassakaan. Ympäristövaliokunta kyllä löytyy, mutta meitä kyllä tämä kiinnostaa. Kollega Langen, olkapas hyvä. Niin, aikanaan toimin ITRE-valiokunnassa esittelijänä tämän aiheen käsittelyn tiimoilta. Ja minä Uskon, vaikkakin monet ovat esittäneet kritiikkiä, niin silti tämä sääntelyratkaisumalli on ollut ihan oikea hiilidioksidipäästöön ja uusien ajoneuvojen bensan kulutuksen vähentämiseksi. Olen pannut merkille, että viimeisimmän autonäyttelyn yhteydessä Frankfurtissa kävi ilmi, että kaikki auton valmistajat pyrkivät noudattamaan näitä meidän esittämiämme vaatimuksia. Eli sääntely on sinänsä oikea ratkaisu, sillä aikaisimpina vuosina tämä itsesääntely ei ole oikeastaan johtanut riittävän hyviin tuloksiin, mutta komissio ei ollut kauttaaltaan tyytyväinen meidän ehdotukseemme ennakkoon neuvotteluiden aikana ihan viime metreille asti kollega Niebler johti kolmikantaneuvotteluissa meidän toimintaamme. Ja viitaan tässä juuri ekoinnovaatioon. Ja mikäli nyt olen vähänkään oikeassa, niin komissio kyllä jatkossakin pyrkii kampittamaan toimintaa, joka panostaisi ekoinnovointiin. Kerron nyt vain siitä, mitä on tällä hetkellä pöydällä. Jos haluamme uusien ajoneuvojen osalta vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin meidän pitää keskustella autosta kokonaisuutena eikä ainoastaan moottorista. Tästä me keskustelimme kuukausi tolkolla, mutta me tiedämme, että pienet osa-alueet johtavat suuriin innovointeihin, jos sanotaan, että yksi gramma per kilometri, jos tämä raja ylittyy, niin sitten tämä osa vasta huomioidaan. Tai että alihankijat voivat hyväksyttää ekoinnovoinnin vain siinä tapauksessa, jos he voivat osoittaa, että tämä koskettaa kaikkia ajoneuvotyyppejä. Tällaista emme ole vaatineet. Komissio on keksinyt nämä jälkikäteen ihan omasta päästään. Ja nyt minä todellakin vaadin, että sekä lainsäädäntötekstissä että myöskin tähän innovaatioon liittyvässä lähestymistavassa huomioisi tämän seikan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Niebler. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Voin jatkaa suoraan siitä, mitä kollega Langen tässä kertoi. Olen aivan täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Olen nimittäin samoista asioista huolissani. Aikanaan toimin ITRE-valiokunnan puheenjohtajana ja osallistuin kaikkiin kolmikantaneuvottelukeskusteluihin. Monissa iltakokouksissakin tehtiin päätöksiä – Eli me olemme kantaneet kortemme kekoon ja nyt tilanne näyttää siltä, että täytäntöön pano on ollut juuri sellaista kuin mistä aikanaan neuvoteltiin ja kuultuani niin se, mitä tässä nyt ollaan on tekeillä, niin minulla on kyllä huolen aiheita. Mitä tulee ekoinnovointiin, me olemme täällä ITRE-valiokunnassa ja kyllähän meidän tehtävänämme olisi tukea ja edistää innovointia kaikin mahdollisin keinoin erityisesti ekoinnovointiin meidän tulisi investoida ja niin kuin kollega Langenkin totesi, tämänhetkinen toiminta menee vastakkaiseen suuntaan. Tuntuu siltä, että täällä vain yritetään kampittaa meitä ekoinnovointia, yritetään jarruttaa byrokraattisia esteitä tai yritetään komitologiamenettelyn kautta saada rakennettua, mutta se nyt on kaikkea kuin näiden perusperiaatteiden mukaista ja me pidämme kyllä kynsin hampaan kiinni vaatimuksistamme, eli että asetus pannaan sillä tavalla täytäntöön, niin kuin miten se hyväksyttiin kolmikantaneuvottelussa parlamentin neuvoston ja komission kesken. Ja miksi alihankkijat eivät ole yhtä lailla oikeutettuja esittämään näitä pyyntöjä? Jos tällainen pyyntö esitetään, niin jokaiseen tyyppiin, jokaiseen malliin ja versioon on esitettävä eko innovointi taulukko. Sitä emme missään nimessä vaatineet. En tiedä, mistä komissio on tällaisia määräyksiä tai esteitä keksinyt. Mikseivät alihankkijat voisi esittää itsenäisesti ökoinnovointiin liittyvät pyynnöt ilman sen kummempia linkityksiä varsinaiseen tuottajaa Ja kollega Langen viittasi aivan oikeutetusti siihen, että me missään nimessä voi ymmärtää sitä, että ökoinnovointi hyväksyttäisiin vasta sitten, kun säästö on vähintään yksi gramma per kilometri. Sillä sakkojahan määrätään, mikäli poiketaan näistä rajoista gramman verran, joten kyllä jokainen milligrammakin pitäisi huomioida. Mielestäni tämä on jo osoituksena siitä, että koinnovointia yritetään rajoittaa, eikä tässä yritetä ketään innostaa toimimaan ekoinnovoivasti. Ja toivoisin, että te huomioitte tämän, kun uutta asiakirjaa lähdette laatimaan. Meidän kannaltamme on tärkeää, että Eurooppa ja Euroopan autoteollisuus toimii innovoivasti. Euroopan autoteollisuus joutuu toimimaan tarkkojen määräysten puitteissa. Tietenkin CO2-päästöjä tulee vähintään, mutta ympäristöpoliittisista syistä me emme saa jarruttaa tätä prosessia, vaan meidän täytyy varmistaa kaikin keinoin, että Euroopan unionin laajuisesti myöskin toimitaan tässä hengissä ja toivoisin, että komissiokin toimii tällä tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Ehler. Kyllä, minullakin on ihan samanlaisia kysymyksiä keskeisimmät ongelmat ovat pääosaston laatimat. Mehän emme voi hyväksyä tällaista hidasta edistystä. Tämähän on aivan loputon tarina. Monia ehdotuksiahan on jätetty. Tarkoituksena oli kuulla ulkoisia asiantuntijoita, tarkastuslaitoksen edustajia, eli että käytettäisiin sellaisia menettelytapoja, jotka huomioisivat tällaisten tarkastuslaitosten asiantuntemusta. Lainsäätäjä hän haluaa edistää ökoinnovointia ja tästäpä syystä komission pitäisi päättää, että prosessi kestää maksimissaan kuusi kuukautta. Komissiohan ei saa olla jarruna tässä prosessissa, kun se tarkastelee asioita 12 kuukauden ajan, joten meidän tulisi päästä siihen, että tämä komission toiminta-aika lyhenisi, sillä tällä hetkellä näyttää siltä, että teollisuuden edustajat toimivat paljon nopeammin kuin komissio, joten me emme voi hyväksyä sitä, että komitologian menettelyissä hyväksyi itselleen 12 kuukauden tarkastusajan, kun se ei itse kykene toimimaan nopeammin. Kiitoksia ja vielä kerran puheenvuoro Owenille. Muutamia kysymyksiä hän teillekin esitettiin, joten voisitteko pyrkiä vastaamaan niihin? Thank you very much for those points. Um, Kiitoksia näistä kommenteista. Kuten heti aluksi totesin, olemme vielä tämän asiakirjan suhteen lähtökuopissa. Lainsäädäntöaloitetta ei tässä vaiheessa ole vielä muokattu teollisuutta kuullaan, niin myöskin jäsenvaltiot. Ja ensi viikolla Marseissa meillä on tuottajajärjestön kanssa kokoontuminen, jossa keskustellaan edistyksestä, joten vuoropuhelu on jatkuvaa tässä vaiheessa vielä. Tuotantopuoli, toimituspuoli, mainittiin usean kertaan, asetus on täysin selvä. Komissio hyväksyy esitetyt kommentit Kyllä katso, kuinka paljon ekoinnovaatiot tulevat säästämään, auttamaan säästämisessä. Näitä laskelmia voidaan tehdä hiilidioksidi päästöjen suhteen vain, kun tiedetään, minkä tyyppistä aineistosta on kyse. Eivät nämä luut ole abstraktia. Sen vuoksi valmistajat ja tuottajat ovat mukana keskusteluissa soveltamisalaa keskus, sovittamisalasta keskustelusta epäystäkään. Or taking a decision, I think is totally reasonable. We are like... Todennäköisesti edessämme on vielä erittäin monimutkaisia tieteellisiä ja teknisiä ekoinnovaatiokysymyksiä, emmekä välttämättä tässä vaiheessa tiedä, minkä tyyppisistä kysymyksistä on kyse. Ja meidän täytyy uskottavalla tavalla arvioida niitä, koska saattaa hyvinkin olla, että teollisuus haluaa näitä innovaatioita hyvin nopeasti, mutta täytyy muut, pohtia myöskin muita muuttujia. Joku toinen osapuoli haluaa tietystikin, että komissio tutkii kaiken tarkalleen. Ja koko tämän tarkasteluprosessin täytyy olla uskottava ja sen vuoksi meidän täytyy noudattaa asianmukaisia menettelyitä komission puolella. Se, se pitää tietenkin kääntää asiakirjata 12 kuukautta on minun mielestäni toteutettavissa oleva suunnitelma. Yhden gramman kysymys on asia, josta on puhuttu. Suuressa osassa jäsenvaltioita on tunnettu suurta myötätuntoa tämän yhden gramman limittiä kohtaan. Tämä seikka on asia, jonka suhteen olemme vielä avoimin mielin. Emme ole vielä lopullista, lopullisia johtopäätöksiä tehneet. Meillä on teknologian vetoista innovaatiotoimintaa auto, autovalmistuspuolella ja teemme parhaamme myöskin tämän huomioittamiseksi ja edistyksen aikaansaamiseksi. Autokysymys liittyy myöskin tähän testisyklikysymykseen. Koko tässä prosessissa täytyy tarkastella, miten saadaan sellaiset innovaatiot käyttöön, joita ei testisyklin aikana havaita. Eko-innovaatioita. kun pyritään saman aikaan, ehkä tarvittaisiin äh, sellaiset säännöt, jotka auttaisivat se 2014-2015 testisykli voitaisiin tässä yhteydessä ottaa huomioon. kiitoksia, muuta puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten Aja, anteeksi, Venäjän Langen. Niin yksi ehdotus. Me voisimme laatia puheenjohtajan välityksellä komissiolle tällaisen tarkan kysymysluettelon. Ei me semmoista tarvita. Meillä on selkeä kanta. Ja me laadimme puheenjohtajan toimesta kirjelmän, jossa todetaan, mitä täällä on sanottu, ja siinä voidaan mainita muutama kysymyskin, ja kyllähän meidän tulisi pyrkiä tukemaan komissiota pyrittäessä nopeuttamaan toimintaa siten, että voidaan toimia lainsäätäjän, lainsäätäjän toivomalla tavalla. Kyse on oikeusvaltiosta ja me noudatamme oikeusvaltion periaatteita, eli päätös on tehty neuvoston ja parlamentin taholta. Se päätös pannaan täytäntöön ja jos huolenaiheita on, niin kyllä meidän täytyy sitä asiaa tarkastella ja se hoidetaan laatimalla kirjelmä ja me vaatimme sitten vastausta tähän kirjelmään. Ehkäpä neuvostollekin tämä kirjelmä, kopio voitaisiin välittää ja hetikin tietäisivät, mitä täällä tapahtuu. Kollega Valangen, niin ehkäpä komissiolta voitaisiin saada vastaukset ennen kuin komissaarien kuuleminen järjestetään? No yritetään, niin no joulun alusaika on hiukan rauhallisempaa, no yritetään joka tapauksessa. Huomioidaan tämäkin kommentti. Tälläkin saralla yritän tehdä kaikkeni. No niin, kiitokset näistä ensimmäisistä lyhyistä vastauksista ja me voimme jatkaa sitten tältä pohjalta. Oli tietenkin tärkeää, että käytämme kaikkia teknologisia mahdollisuuksia ilmastonsuojelun parantamiseksi. No niin, näin pääsemmekin seuraavan esityslistan kohtaan, eli tämä erittäin suosittu kohta 19 muut asiat. Teille ei todennäköisesti ole mitään lisättävää, eikä minullakaan, ihme kyllä, joten pääsemme kohtaan 20 ja siellä siinä yhteydessä sanotaan, että nämä kaksi mainittua kokousta eivät tule järjestymään, koska nämä järjestettäisiin komissaarien kuulemisviikolla. Toisella tammikuun viikolla kuullaan komissaarit, sen jälkeen me tapaamme useampakin otteeseen todennäköisesti ja tammikuun viimeisellä viikolla sitten nämä tavalliset valiokuntakokoukset. Eilen hän kerrottiin myöskin koordinaattorikokouksessa, että sihteeristö tulee tsekkaamaan, olisiko uusia kokousmahdollisuuksia tarjolla, jotta voisimme kompensoida nämä nyt poistetut kokoukset. Kiitokset kollegat teille, että näin sutjakkaasti edettiin. Voimme siis päättää kokouksemme aikaisemmin kuin suunniteltu, mutta sehän nyt ei ole haittaksi. Kiitoksia.